Good afternoon. Hyvää iltapäivää kaikille. Hyvää iltapäivää. Ensimmäinen asia esityslistalla on, kuten aina, esityslistan hyväksyminen. Kohta neljä puolestaan talouspolitiikan Euroopan ohjausjaksoista koskeva äänestys siirrytään kohdaksi kahdeksan. Mikäli ei ole mitään vastalauseita kenelläkään, voimme hyväksyä esityslistan sellaisenaan. Mitä tulee puheenjohtajan ilmoituksiin? Niissä on vain yksi kohta. Sen lisäksi, että koordinaattorit tekivät päätöksiä tammikuun 22. päivä, päätökset löytyvät kokousasiakirjan joukosta, mikäli huomiota ei ole. Nuokin koordinaattorin suositukset katsotaan hyväksytyksi. Sitten seuraavat ilmoitusasiat. Haluaisin kertoa teille, että meillä on koko joukko uusia tausta-asiakirjoja – jotka ovat saatavilla. Paljon puhetta herättäistä aiheesta, nettotaseesta ja siitä, kuinka mitataan EUn ja EUn jäsenyyden mukanaan tuomaa hyötyä. Asiakirjat tai tausta-asiakirjat ovat ulkoisten alihankkijoiden laatimia koordinaattoreiden pyynnöstämän laadittiin. Edustaja Ahmon oli esittelijä, joka vastasi tästä ulkoisesta sopimuksesta Tarkoituksena on tarkastella toimintaa, historiaa ja puutteita, joita liittyy eri indikaattoreihin silloin, kun on kyse budjettitaseista, operatiivisista taseista, jotka tietystikin ovat joka vuotisen Just, Just Retour-keskustelun keskiössä. Tämä on tietystikin erittäin päivän polttava aihe, kun otetaan huomioon meneillään olevat keskustelut monivuotisista rahoituskehyksistä, MFFstä. Jossakin tulevassa kokouksessa voitaisiin järjestää keskustelu tästä aiheesta. Mukaan voitaisiin kutsua näiden taustaasiakirjojen laatijat ja käydä keskustelun pohjalta. Tällä välin tai sillä välin te voitte tutustua näihin asiakirjoihin. Ne on teille toimitettu ja myöskin printattu Painettu versio löytyy tuolta salin etuosasta. Tämän on ilmoitusasiana. Edustaja Keller, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Onko nämä tekstit käännetty? Tämä asia minun täytyy tarkistaa. Ei, niitä ei ole käännetty toistaiseksi. Me tarkistamme Voidaanko ne käännättää? Te ilmeisesti haluaisitte ranskankielisen version, eikö totta? Se pysäkki. Nämä ovat hyvin tärkeitä tietoja, joten on mukavampaa, että kaikki voivat tehdä töitä omalla kielellään, mutta en tietenkään vastusta sitä, että saisin ranskankielisen version ja Monika saksankielisen. Ja sitten vielä puolankielinen versio pitäisi saada ja ruotsin ja unkarin kielinen, no puolankielinen. Puolan pitäisi olla prioriteetti. No, sitä varten ei kyllä budjetti riitä. Tämä on äh, mielenkiintoinen asiakirja ja budjettikeskustelussa, joka ei ole päättynyt tarpeen. We make promises. No, leikkisikseen tarkistetaan asia ennen kuin esitetään mitään lupauksia. Anteeksi, kuinka? But... Kommentelman mikrofonia. Check before we... Tarkistetaan asia ennen kuin ryhdytään lupailemaan mitään, jota ei voida sitten toteuttaa. Kohta kolme. Pöytäkirjan hyväksyminen aiemmasta kokouksesta, mikäli ei ole vastalauseita. Pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Eikö totta? Missä onkaan kohta neljä? So we move to point five. Silmät kohtaan viisi. Senegalin tasavallan Euroopan unionin välinen kalastuskumppanuussopimus ja sen täytäntöpano koskeva pöytäkirja. Tämä asia esiteltiin ja siitä keskusteltiin kokouksessamme tammikuun toinen päivä. Muistuttaisin, muistuttaisin teitä siitä, että tämä hyväksymismenettely äänestämme lausunnosta kokonaisuudessaan. Ja ennen kuin menemme äänestykseen tästä asiasta, voimme suorittaa ensin koeäänestyksen Kokeilemme, toimivatko koneet. Eli ihan painakaa mitä nappulaa hyvänsä. Äänestys päättyy. 30 ääntä annettu. Eli asia kunnossa. Nyt sitten äänestämme kalastuskumppanussopimuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26 puolesta, kaksi vastaan ja kaksi tyhjää ääntä. Kiitoksia. Kohta kuusi. Terveytyössä Mauritan Islamisen tasavallan välisessä kalastuskumppanussopimuksen määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista tehdyn pöytäkirjan jonka voimassaolo päättyi 15. päivä marraskuuta 2019 voimassaolon jatkamista koskeva kirjanvaihtona tehty Euroopan unionin ja Mauritanin ensimmäisen tasavallan välinen sopimus. Tästäkin keskusteltiin ja sovittiin 22. päivä tammikuuta. Tämä hyväksysmenettely, joten koko tekstistä äänestetään sellaisenaan. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty 26 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjä ääni. Sitten määrähän siirrot pääluka kolme. Mitään siirtopyyntöjä ei ole tehty tässä kohtaa. Kohta kahdeksan. Muut pääluokat. Edustaja Gardia Sabal, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Tenemos... Kiitoksia, puheenjohtaja. Mennään tässä muutama kohta jota pitäisi käsitellä. Yksi niistä liittyy 89 virkaan ja passerelliin, josta on keskusteltu useaan otteeseen tässä valiokunnassa. Olemme neuvottelemassa asiasta Euroopan komission kanssa. Kysymys tässä on siitä, miten näitä siirtoja tehdään ryhmien ja hallinnon välillä niin, että ne, joille Passerelle sopii, voivat tehdä nämä käytännön tutkimukset. Kyseessä on asia, jolla on neutraali vaikutus parlamenttiin ja budjettiin. Eli tämä vain tiedoksi siis, että hallinto on pyytänyt sitä, että nämä 89 virkaa luotaisiin ja että siirto tehtäisiin tällä tavalla. alueiden komiteassa on ehdotettu 255 000 euron siirtoa leikkaamalla korvauslukua ja lisäämällä toimia ja poliittisen ryhmän tiedonantoja. Tässä puhutaan 255 000 eurosta. Hyvin pitkälti tämä seurailee niitä linjoja, joita parlamentti vaati kun se tarkasteli tätä vuonna 2020 alueiden komitean tilannetta. Kyseessä on poliittinen tiedonanto ja vaikutti siltä, että oli mahdotonta saada näitä varoja. Nyt alueiden komitea puhuu sitten mukautuksista korvausosastoon. 255 000, erittäin pieni summa ja tämä pieni muutos merkitsee sitä, että poliittista viestintäosiota voidaan kasvattaa alueiden komitean kohdalla. Tämä seurailee pitkälti sitä, mitä me ehdotimme myös ehdotuksellessamme siis vuodella 2020. Kiitoksia. Mikäli vastana useita ei ole ja ei tunnu olevan, niin siirto katsotaan hyväksytyksi. Onko tämä hyvä näin? Kiitoksia. Sitten palaamme kohtaan neljä, kuten sanoin aluksi. Sen paikkaa esityksestä muutettiin. Lausuntoehdotus esiteltiin tammikuun 22. päivä. Silloin siitä keskusteltiin ja nyt voimme mennä äänestykseen, koneäänestykseen. Ensinnäkin tarkistus yksi kättä nostamalla puolesta äänet vastaan hylätty. Kompromissi yksi puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kolme. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi, pyydän anteeksi, tarkistus 23b puolesta vastaan tyhjää Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Otetaan uudestaan 23b. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 10 ääntä puolesta 19 vastaan. Tarkistus 24. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan koneisesti vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Siirrymme sitten kompromissiin numero neljä. Puolesta vastaan. Näin vain muutaman käden nousevan. Otan uudestaan kompromissi neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 10. Puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa taas koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 57a puolesta vastaan. Tarkistetaan taas koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 57b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 on vedetty pois, joten kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kahdeksan Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppu äänestys. Pyydän anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Tarkistus 65. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 66. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten koko lausunto näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26 ääntä puolesta, kaksi vastaan ja kolme tyhjää ääntä. Onnittelut esittelijälle. Marques, Madame Marques, has the... Marques, olkaa hyvä. Merci, président. C'était seulement pour... Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vielä kiittää kaikkia varjoesittelijöitä työstä ja siitä sitoumuksesta, jota he ovat osoittaneet tämän mietinnön, joka lopultakin on ähm, nyt äh, aloite mietintö eteen. Tämä on saattanut monia liikkeelle. Kiitoksia. Siis no. Hyvä. Sitten mennään kohtaan yhdeksän kiinteistöpolitiikkaan. Siihen liittyviä pyyntöjä ei ole tullut. Ja muutenkaan emme saaneet mitään tietoja kiinteistöpolitiikan liittyvistä asioista, joten voimmekin mennä suoraan kohtaan 11. Nyt täytyy tarkistaa, onko parlamentin varapuhemies ja pääsihteeri paikalla. Ovatko varapuhemies ja pääsihteeri paikalla? Seitsemän. We have a five minutes break. Pidetään viiden minuutin tauko, siksi kunnes vieraamme ovat saatu, saapuneet paikalle.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 Good uh, afternoon again. We continue. Hyvää iltapäivää jälleen kerran. Jatkamme nyt uh, esityslistan asioiden käsittelyllä. Tervetuloa pääsihteeri Velle, Euroopan parlamentin pääsihteeri, varapuhemies Silva Pereira. Teillekin tervetuloa toivotukset. Kun vaaditaan Euroopan parlamentin talousarvio, prosessi alkaa helmikuussa, jolloin pääsihteeri, joka täällä on tänään paikalla, tekee ehdotuksensa ja määrittelee painopistealueet ja, ja tarjot määrärahat seuraavalle vuodelle. Herra Velle, pääsihteeri, esitteli viime viikolla luonnoksen puhemiehistölle tuleksi ja menoiksi. Ja tältä pohjalta hyväksytään alustavat arviot parlamentin toimintaa varten. Asia esitellään budjettivaliokunnalle tänään valiokunnassa. Pääsihteeri Pelle ja varapuhemies Silva Pereira ovat valmiina keskustelemaan tämän ensimmäistä keskustelua parlamentin tulo- ja menoarvioista vuodelle 2021. Jotta toimintatapa on selvillä, pyytäisin, että herra Velle puhuu ensin noin 10 minuuttia ja sitten hänen jälkeensä varapuhemies Silva Pereira niin ikään 10 minuuttia. He voivat esitellä parlamentin alustavat tulo- ja menoarviot vuodelle 2021. Herra Velle ensimmäisenä, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kun puhutaan budjettimenettelystä, niin ehkä kannattaisi alkuun katsoa kalenteria. Viime maanantaina esittelin tämän asian puhemiehistössä ja tänään meillä nyt on ensimmäinen mahdollisuus näkemysten vaihtoon. 9.3. puhemiehistölle esitetään sitten ehdotus, joka se hyväksyy ja annetaan myös päivämäärä neuvotteluille budjettivaliokunnan kanssa. Ja sen jälkeen meillä on mahdollisuus neuvotella asiasta, jos kaikki menee hyvin, niin 13.3. Anteeksi, 33. voimme tehdä tästä päätöksen myös sekä valiokunnassa että puhemiehistössä. Ja asia viedään sitten eteenpäin lokakuulle asti. Perinteiden mukaisesti Euroopan parlamentti ottaa vastuullinen 20 prosenttia hallinnollisista kaikkien toimielinten kustannuksista – Tämä siis on ollut perinne jo vuosi kaupalla. Viime toimikaudella Euroopan parlamentti päätti olla muuttamatta tätä puitteistoa. Meillä on otsake 5, joka on noin 5 prosenttia. Ja tavallisesti Euroopan parlamentin budjetin, budjetin kasvussa on ollut välillä kakkonen ennen pilkkua, välillä kolmonen. Ja näiden 20 prosentin lisäksi siis, joka parlamentti perinteisesti on ottanut kannettavakseen. Tämä merkitsee sitä, että meillä on myös mahdollinen leikkaus tuonne uuteen otsakkeeseen seitsemän. Ja näin voidaan päästä vuonna 2021 tilanteeseen, jossa tuota 20 prosenttia ei ylitetä. Luonnollisestikin budjetti koostuu numeroista, mutta todellisuudessa nämä luvut ovat erilaisia hankkeita, mikä merkitsee sitä, että täytyy aina selvittää sitä, mitä me itse asiassa haluamme tehdä. Ja näin ollen tässä asiakirjassa näette myös lyhyen katsauksen viime toimikauden hankkeisiin. Ja mitä nyt sitten on uutta kun katsotaan näitä varoja, joita meillä on käytössämme. Me olemme luoneet tiedeosaston. Sinne on tullut paljon uusia virkoja, jotka on jaettu uudestaan. Brysselissä on nyt tilanne, että jokainen MEPPI saa oman toimistonsa lisäksi kaksi lisätoimistoa avustajille. Näin ei ollut toimikauden alussa. Ensimmäistä kertaa ylipäätään Strasbourgissa meillä on nyt lisätoimisto avustajille. Aiemmin piti jakaa se, mutta nyt ensimmäistä kertaa tällä toimikaudella yksi plus yksi jokaiselle MEPille – Olemme investoineet myös voimakkaasti turvallisuuteen, varsinkin sisääntuloauloissa. Ja olemme saaneet huomata, että ne eivät alun perin olleet riittävän turvattuja. Olemme myöskin sisäistäneet kuljettajapalvelun. Euroopan historian talo avattiin kaksi vuotta sitten, joka nyt sitten vuonna 2019 otti vastaan 200 000 vierailijaa. Euroopan historian talo, siis 200 000 parlamentaariumiin, 300 000, yhteensä 500 000 vierailijaa Brysselissä ja muita vierailijoita. Niiden avulla päästään lähelle miljoonan rajaa. Meillä on ollut erittäin menestyksellinen Eurooppa-vaalikampanja yli 10 000 nuorta myöskin mukana hankkeissamme. Ja Brysselissä meillä on kaksi uutta rakennusta, jotka on avattu. Martenstalo tuhannelle työntekijälle ja Bryl-rakenne tuhannelle ja kolmas sitten Strasbourgissa Havel-rakennus. Uudella puhemiehistöllä on nyt sitten tämän vuoden lokakuusta toimikautensa alusta Jean Monnen talo käsittelyssä. Ja se on voinut sitä käyttää. Ja sillä se on tehnyt myös paljon erilaista, keskustelut paljon erilaisista strategisista ratkaisuista. Ja nämä ovat sellaiset, että on usein hyvin merkittäviä budjettivaikutuksia. Ensinnäkin Eurooppa-kokemus tällainen miniparlamentaarium, joka luetaan jäsenvaltioihin, esimerkiksi Suomeen, Saksaan, Tanskaan, Sloveniaan. Nämä miniparlamentaariumit jaetaan kaikkien jäsenvaltioiden kesken sitten tämän toimikauden aikana. Valtava investointihanke, mikä merkitsee sitä, että meille tulee 12 uutta Eurooppa-kokemusta Äh, ensimmäisellä puolikkaalla tällä toimikaudella yhdeksän sen jälkeen. Se merkitsee sitä, että kaikkien kansalaisten ei tarvitse suinkaan tulla Brysseliin tai Strasbourgin, vaan me menemme sinne, missä ihmiset ovat. Ja esimerkiksi Suomesta saadut kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä. Noin 100 000 suomalaista muutaman kuukauden tai ainakin vierailija ensimmäisten kuukausien aikana on käynyt tässä vierailemassa. Ja luonnollisesti sitten meillä on myös nämä mobiiliparlamentaariumit ja niistä saadut kokemukset. Toiseksi puhemiehistö päätti näistä niin sanotuista emaspäivistä, vihreämmän parlamentin päivistä, että ne otetaan käyttöön nopeammin ja että ne ovat paljon kunnianhimoisempia kuin tähän mennessä. Lisäksi tästä on tehty päätös, että vuoteen 2024 sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon pääosastoissa niin, että pyritään 50-50 edustukseen – ja tällä hetkellä ollaan monessa neljässä kymmenessä. Ja lisäksi olemme vahvistaneet sen, että Euroopan vaalien myönteinen kokoomus, josta 8 prosenttiyksikköä oli lisää äh, vaaliosallistumista. Ja eli 34 miljoonaa lisää äänestäjää oli mukana näissä vaaleissa. Haluamme vahvistaa tätä työtä Eli erityisesti myös näissä ulkoisissa toimipisteissä me haluamme lisätä läsnäoloamme. Meillä on myös rakennus, rakennusstrategia jo viime toimikauden lopusta lähtien, jonka Martensin rakennuksen käyttöönoton jälkeen Kulin rakennuksen jälkeen mitään uutta infrastruktuuria ei suunnitella Brysseliin, vaan ensin katsomme tätä Eurooppa-kokemusta jäsenvaltioissa – Toiseksi katsomme sitten sellaista infrastruktuuria, joka on mahdollista hyödyntää trilogineuvotteluissa. Meillähän sellaista tähän mennessä ei ole. Ja tällainen infrastruktuuri täytyy siis luoda. Ja kolmanneksi sitten remontoitu. Olemme päättäneet siitä, että kolme prosenttia yksityistä asuntokannasta täytyy remontoida vuosittain. Meidän täytyy siis tätä kriteeriä soveltaa myös itseemme. Rakennusalalla on myös sellaisia hankkeita, jotka täytyy viedä loppuun tänä vuonna. Ensimmäinen osa Adenauer-rakennuksen itäsiipi, esimerkiksi 3000 työntekijän rakennus, kaikki työntekijät Luxemburgista, 70 prosenttia koko rakennushankkeesta, länsipuoli sitten 30 prosentillaan on vielä tulevaisuutta. Strasbourgissa Vice-rakennuksessa tuo turvallisuusrakennuksen rakettaminen 8 miljoonaa euroa on suunnattu siihen Brysselissä. Atrium-rakennuksesta tehdään uusi vierailijakeskus. Ja tuon remontointivaiheen aikana aiomme spa-rakennuksessa, sitten spa-rakennuksessa hyödyntää tätä. Ja infopiste myös rakennetaan uudelleen, se valmistuu toukokuussa 2021. Meillä on paljon erilaisia myös muita hankkeita IT-puolella, konepuolella. Mielestäni tärkeää ensinnäkin on se, että kaikki Pöytäkoneet korvataan hybridikoneilla vuoteen 2024 mennessä siitä syystä, että hybridit mahdollistavat mobiilin työnteon, liikkuvan työnteon useimmissa työpisteissä. Ja se mahdollistaa myös sen, että voidaan joustavasti työskennellä kotoa käsin tai työpaikalta. Eli voidaan paremmin edistää työ- ja perhe-elämän yhdistämistä. Samalla sitten meillä on useampia laitteistoja, joita voidaan jakaa asteittain vuoteen 2024 asti. Aiomme myöskin käyttää korkeampaa standardia omassa datakeskuksessamme. Se belgialainen keskustelu on tähän mennessä käynyt se on noin 2A-luokkaa, mutta me tarvitsemme kuitenkin itsellemme viisi, anteeksi, neljä a kategorisointia luokkaa. Ja lopuksi ehkä tässä yleisjohdannossa, kun puhutaan henkilökunnasta, niin tämä yleinen henkilökun, yleiset henkilökunnan laikkaukset on nyt tehty. Me olemme tehneet leikkauksia 6-7 prosentin välillä, ei 5 prosenttia, mitä meiltä vaadittiin, koska me kykenimme tähän. Ja nyt nyt teoreettisesti voisimme vaatia lisäpaikkaa, mutta emme aio näin tehdä. Ainoat paikat, joita tulee, ovat niin sanotulle passerelle kohdille 89 paikkaa, jota ryhmät voivat sitten hyödyntää. Kiitoksia. Thank you. I pass... Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron varapuhemies Silva Pereiralle. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää pääsihteeriä ja kaikkia muitakin kollegoita, jotka ovat tänään mukana kokouksessamme. Haluaisin sanoa seuraavaa. Kaiken kaikkiaan voin pitää puheenvuoroni hyvinkin lyhyenä. En tarvitse niinkään paljon aikaa kuin mitä te minulle annoitte hyvin avokätisesti. Mitä tulee nyt menillään olevaan budjettimenettelyyn, haluaisin tehdä kaikille selväksi ennen muuta sen, että meillä on alustavat arviot jo ensi vuoden talousarviota varten, mutta että tämä ei, tämä ei ole kuitenkaan puhemiehistön tahto, tahdonmukainen ehdotus. Pääsihteeri olen tehnyt tällaisen alustavan arvion. Ja ensimmäinen keskustelu tästä alustavasta arviosta käytiin jo puhemiehistön tasolla viime viikolla, mutta puhemiehistö hyväksyy talousarvioesitys luonnoksen vasta 9. toukokuuta. Siinä yhteydessä me tulemme ottamaan huomioon sen, mitä täällä tänään budjettivaliokunnassa sanotaan ja mitä mielipiteitä täällä esitetään. Tämä on minun puheenvuoroni pääasiallinen viesti. Haluaisin vain olla paikalla, kun te keskustelette asiasta. Haluan kuulla kollegoiden näkemykset tämän keskustelun yhteydessä, jotta voin viedä tämän viestin sitten eteenpäin puhemiehistölle, jossa puhemiston kokouksessa keskustellaan talousarvioesityksestä. Teidän panoksenne on erittäin tärkeä tässä keskustelussa ja menettelyssä. Olisin viitata vielä seuraavaan. Viitan myöskin siihen, mitä ensimmäisessä puhemieston keskustelussa jo sanottiin asiasta. Pääsihteerin tekemä alustava ehdotus, kuten hyvin tiedetään, pyrkii siihen, että kokonaistalousarviota parmiten kohdalla kasvatetaan noin 3,5 prosentilla – se on lopputulema. Tämä muutos talousarvion suuruuteen jo osoittaa sen, että emme pyydä paljoa, emmekä pyydä vähää, vaan tämä luku, tähän lukuun on päädytty, kun on tarkasteltu parlamentin toiminnan prioriteetteja ja painopistealueita. Onko tämä summa enemmän kuin mitä tarvitaan, vai onko tämä summa sitten liian pieni näiden tarpeiden, tarpeiden toteuttamista varten? Sitä voi pohtia. Puhemiehistö totesi jo seuraavaa edellisessä kokouksessaan. Alustavat arviot vastaavat aiemmin tehtyjä parlamentin tekemiä päätöksiä, jotka ovat puhemiehistössä tulleet huomioon otetuiksi. Mukana on ne prioriteetit, jotka vaikuttavat täysin sovelijalta, kun otetaan huomioon parlamentin tehtävät. Ne vastaavat meidän tehtävän tehtävänantoamme. Suurimmat lisäykset alustavissa arvioissa liittyvät parlamentin jäsenten työolosuhteiden parantamiseen. Esimerkiksi IT-alan laitteet, huonekalut, niihin on satsattu, ja myöskin tutkimuksia ja tiedottamista halutaan parantaa, ja myöskin eh, noin 15 prosenttia tulee lisää tutkintaa ja avustustoimintoihin, jotka ovat parlamentin jäsenten käytettävissä. Suurimmat investoinnit ovat sellaisia, jotka ovat tarpeellisia. Ennen muuta parlamentti haluaa satsata niihin aloihin, joiden osalta on tehty prioriteettipäätöksiä. Investointeja on tehty kiinteistöihin ja turvallisuuteen, niin kuin pääsihteeri jo totesi, erityisestikin Adenauer-rakennukseen Luxemburgissa on sijoitettu rahaa ja tarvitaan rahaa edelleenkin niin ikään Brysselin rakennuksiin tarvitaan rahaa turvallisuuden parantamiseksi. Zweig-rakennus Brysselissä on esimerkiksi tällainen. Lisäksi vierailijakeskus Brysselissä halutaan kunnostaa ja myöskin vierailijakeskus vierailijapalveluita Strasbourgissa halutaan parantaa. Toinen huomio – Kun tarkastetaan ensi vuoden talousarviota, ensi vuoden aikana aiotaan tehdä investointeja myöskin tiedotus- ja viestintäpuoleen. Nämä investoinnit perustuvat aiemmin tehdylle päätöksille ja myöskin Eurooppa Experience keskusten perustamiseen ja myöskin mobiiliparlamentaarium toiminnan rahoittamiseen. Lisäksi tiedotus- ja viestintäkampanjat, jotka viivät eteenpäin viestiä eurooppaisesta demokratiasta. Tämäkin on erittäin tärkeä hanke. Ja mitä tulee edessämme oleviin haasteisiin, niin juuri tällaisen viestin eteenpäin vieminen on erittäin tärkeää. Lisäksi kyberturvallisuuteen tullaan sijoittamaan rahaa 1,11,3 miljardia euroa tietoteknisen puolen turvallisuuteen. Tulkki korjaa, kyseessä on 1,3 miljoonaa todennäköisesti. Lisäksi sisäinen auditointi on osoittanut, että meillä on edelleenkin heikkoja kohtia, kun on kyse kyberturvallisuudesta. Siksi meidän täytyy parantaa parlamentin IT-kapasiteettia Siis viestintään ja kyberturvallisuuteen, kun sijoitetaan rahaa, nämä ovat tärkeitä poliittisia prioriteetteja, jotka heijastavat parlamentin tekemiä päätöksiä. Ja nämä vastaavat hyvin niitä keskusteluita, joita aiemmin täällä budjettivaliokunnassakin on käyty. Lopuksi vielä muutama huomio, muutama huoli, jotka puhemies otti esiin kokouksessaan. Olisi hienoa, mikäli lopullinen talousarvioesitys saataisiin suuressa sovussa aikaan niin, että parannetaan meidän kapasiteettiamme toiminta mahdollisuuksiamme silloin, kun on kyse tulkkauksesta ja käännöksestä. Sille puolelle pitäisi saada parannuksia. Turkkien pitäisi voida saada tukea työssään niin, että tulkit sitten pystyvät myöskin vastaamaan meidän odotuksiimme. Lisäksi pitäisi tarkastella, miten parlamentaarisia avustajia varten varatut varat mitä niille tapahtuu miten niihin voitaisiin vaikuttaa vielä, kun nyt kun Brexit on tapahtunut kenties tiimeihin voitaisiin saada lisää väkeä tiimeihin, jotka tukevat jäseniä heidän työssään, varsinkin Brysselissä, joka on parlamentin tärkein toimipaikka. Kenties löydettäisiin avustajien suhteen soveliampi ratkaisu vielä kuin mitä nyt on. Ja mitä vielä kyberturvallisuuteen tulee, aiemmin jo totesin, että se on todellakin tärkeä prioriteetti. Huolimatta siitä, että joitakin ponnisteluita on jo tehty, niin uskomme, että olisi soveliasta pohtia, voitaisiinko paremmin vastata myöskin IT-puolella meidän odotuksiimme. Tämä näin keskustelun alkajaiseksi, ei enempää. Kiitos varapuhemies Silva Pereiralle tästä asian alustamisesta. Nyt avaan keskustelun ja annan ensimmäisen puheenvuoron edustaja Chastelille, joka on asian esittelijä. Olkaa hyvä. Äh, paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvä pääsihteeri, varapuheenjohtaja. Äh, paljon kiitoksia siitä, että olette äh, hiukan kertoneet Euroopan parlamentin kuluista vuonna 2021 yksityiskohtaisemmin. Tämän projektin te esittelitte muutoksena kohti modernisointia ja tulevaisuutta. Ja te totesitte, että meillä on kuusi prioriteetteja ja haluatte yli kahden miljardin 110 miljoonan euron, eli 3,52 prosentilla haluaisitte kasvattaa tätä budjettia vuoteen 2020 verrattuna. Ja 34 näistä eh, miljoonista menisi meidän sitoumuksemme mukaisiin kuluihin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että parlamentin tulisi todellakin tämä teidän talousarviopyyntönne tarkkaan arvioida yksityiskohtaisesti sekä nämä CSP että 21 äh, kulut, joihin pääsihteeri viittasi, mutta myöskin äh, meidän tulee arvioida sitä, kuinka uskottavia me olemme muiden toimielinten silmissä. Meidänhän täytyy niidenkin talousarviota täällä parlamentissa arvioida. Eli toisin sanottuna meidän on melkoisen vaikea kritisoida muiden talousarvioita, kun emme ole olleet tiukkoja omamme kanssa. Teidän talousarvion kunnian himonne menee vielä pidemmälle. Itsekin sanoitte, että tämä on paljon korkeampi taso kuin klassinen indeksiin sidottu korotustaso olisi. Eli tässä on paljon asiaa analysoitavana, mutta tästä huolimatta luonnollisesti minä hyvin suurella mielenkiinnolla kirjasin ylös kaikki nämä projektit, joita te aiotte priorisoida kansalaisille suunnattu äh, viestintä, turvallisuuden parantaminen, erilaiset turvallisuuteen liittyvät hankkeet, turvallisuuspalveluiden sisäistäminen Luxemburgissa ja erityisesti tämä kyberturvallisuuskysymys ja infrastruktuurimme modernisointi, erityisesti konferenssipalveluiden modernisointi, IT-palvelut ja vielä tärkeä prioriteetti, jonka mainitsitte, parlamentin viherryttäminen ja kestävä liikenne. Tämän johdannon lisäksi haluaisin teille jo esittää muutamia kysymyksiä. Aloittaisin nyt tuosta viherryttämisestä parlamentin osalta. Tehän tiedätte, että ilmastonmuutos on horisontaalinen prioriteetti kaikille poliittisille ryhmille. Minä olisin halunnut nähdä katsauksen liittyen energiaa koskevia mm, ongelmiin äh, ja siihen, kuinka äh, ympäristönormien mukaisia meidän rakennuksemme ovat. Te olette voineet vierailla tietyissä rakennuksissa ja erityisesti hyvä pääsihteeri, te viittasitte Wilfried Martens rakennuksen, se on esimerkki alalla, mutta haluaisin tietää, mikä tilanne on muiden äh, rakennusten suhteen ähm, ympäristönormien kohdalla. Ja haluaisin myöskin tässä yhä tietää, mitä parlamentti tulee tekemään, että rohkaisisi henkilökuntaansa sekä täällä Brysselissä että Strasbourgissa vähentämään yksityisautojen käyttöä ja suosimaan ennen kaikkea julkisia liikennevälineitä tai polkupyörää liikenteessä. Ja tähän Euroopan parlamentin viherryttämiseen liittymään otsikkoon liittyy myöskin seuraava asia. Mikä on sähkön ja veden hallintamme tilanne, minkälaisia prioriteetteja niissä on. Sitten tämän lisäksi toiseksi liittyy kiinteistöpolitiikkaan. Hyvä pääsihteeri, vastasitte osittain jo tähän kysymykseen. Niin Tämähän nimittäin PHS-rakennuksen kohtaloa täällä Brysselissä koskee tämän kysymykseni ja tuon rakennuksen uudistamista. Tarvitsemme joustavampia uusia tiloja, konferenssitiloja, saleja. Luonnollisesti näitä tulee modernisoida. Minulle puhutaan kiinteistöstrategia asiakirjasta vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. En ole tällaista asiakirjaa nähnyt, mutta olisi mielenkiintoista se nähdä, jos mahdollista. Olisi hyvä täälläkin sitä tarkastella kiinteistöpolitiikkaan liittyen, sallikaa minun nyt tuoda esiin hämmennykseni ja minun monien kollegoideni hämmennys, kun me tarkastelemme tätä Hamas keräilysiirtoasiaa. Jonkin verran lisäselvennyksiä tarvitsisimme tähän kyllä hiukan meillä on epäilystä tämän käytetyn menettelyn suhteen. Ja sitten tämän lisäksi parlamentin diplomaattiset edustustot Euroopassa, unionin ulkopuolella ja muualla maailmassa. Tässäkin hyvä pääsihteeri, teillä varmaankin on melkoisen paljon opettavaisiakin asioita, jotka voisi tuoda tietoa me, että ymmärtäisimme paremmin miten parlamentti unionin ulkopuolella investoi, erityisesti kun puhumme äm, henkilökunnasta Addis Abebassa, New Yorkissa ja niin edespäin. Nämähän ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja haluaisin myöskin kiittää parlamentin ponnistuksia äm, sekä äh, henkisen väkivallan että seksuaalisen häirinnän torjunnan alla. Me olemme aloittaneet uusia menettelyitä ja meillä on uudenlaisia äm, toimia käynnissä, joten olisi hyvä nähdä hiukan, mikä on nyt tämän hetken tilanne Ähm, näiden toimien osalta, minkälainen arviointi tällä hetkellä olisi saatavilla, äh, kuinka paljon nämä menettelyt ovat hyödyttäneet. Ja halusin myöskin teille puhua tästä valtavan hienosta äh, European Youth äh, Eventistä, nuorisotapahtumasta. Te puhuitte näistä tapahtumista, jotka ovat olleet menestys. Minä aivan itsestäänselvistä syystä olisin halunnut tietää, voisiko parlamentti pohtia sen lisäksi, että lähettäisimme kutsun nuorille kaikille Eurooppaan että voisimme toimia niin, että nuorten matka- ja majoituskulut katettaisiin. Tämä olisi reilumpaa. Kaikilla nuorilla ei ole mahdollisuutta maksaa tällaista matkaa tai majoitusta ja tulla tänne toimielimeen vierailemaan. Olisi hyvä tätäkin asiaa hiukan pohtia. Ja halusin myöskin viitata tässä nyt aivan muutamalla sanalla Brexitin vaikutuksiin. Tässä varapuheenjohtaja niistä jonkin verran puhuikin ja minä olen äh, nähnyt äh, jo, että ja meillähän on tullut siis äh, jonkin verran säästöjä, kun parlamentin jäseniä on poistunut täältä ja nämä on otettu vuoden 2020 lukuihin mukaan. Minä en kyllä ymmärrä, kuinka 2021 me kasvatamme vuoteen 2020 ja 2019 verrattuna yhä näitä mm, kuluja, kuinka 105 jäsentä käyttää enemmän varoja kuin 105, anteeksi, 705 kuin 750. Ja äh, tämä 4220 ähm, kulukorvassa, joka on kasvanut, tämä vaatii jonkin verran äh, selvennyksiä varmaankin. Ja halusin vielä käsitellä yhtä asiaa teidän kanssanne, sillä me käsitelleet jo aikaisemminkin suulliset kysymykset. Minä haluaisin tässä yhteydessä luonnollisesti kiittää tulkkaa pakkaus- ja käännöspalveluidemme laatua. He tekevät kovaa töitä tilanteissa, jotka eivät ole kaikkein helpompia, mutta kaikissa tilanteissa parlamentin pitäisi kyllä kuitenkin pyrkiä rationalisoimaan toimintaansa. Onko tarpeen antaa tällaisia mm, äänestysselityksiä suullisesti täysistunnossa, kun tiedämme, että meillä on hyvin paljon mahdollisuuksia ilmaista kantansa äänestykseen liittyen muutenkin äh, julkisestikin? viime vuonna. Hyvä pääsihteeri, tehän vastatessanne kysymykseen sanoitte, että 21 euroa viikoittaisesti nämä suullisten äänestyselitysten käsittelyt maksoivat. Ja haluaisin tietää, olisiko mahdollista vuotuisesti saada jonkin verran säästöjä tästä aikaan. Eli jo etukäteen kiittäisin vastauksistanne. Kiitos, edustaja Vensig. Arvon varapuhemies, pääsihteeri, kiitos raportoinnista. Minä kuulun parlamentin uusiin neppeihin, joten minulta puuttuu hieman taustatietoa, mutta olisi myöskin tärkeää varmistaa se, että veronmaksajien rahoja käsitellään kunnolla hyväksi. Samoin kuin kansallisessakin parlamentissa kiinnitetään huomiota. Te viittasitte kansalaisten suuntaan lähentymiseen ja asetit tämän toimien keskiöön ja te suunnittelette monivuotisia vaalikampanjoita. Miltä ne voisivat näyttää ja minkälaista kokemusta teillä on aiemmilta ajoilta näistä toimista? Ja mikä on ero Europe Experience näyttelyiden ja mobiiliparlamentaarimin välillä. Ovatko nämä sama asia, mutta eri paketissa? Varsava, Tukholma saivat tätä varten varoja viime vuoden budjetista ja nyt sitten lisäbudjettointia Europe Experience näytteitä varten. Turvallisuus ja vaisrakennus. rakennus rakennuksen kohtaudessa kohdalla on havainnut, että 1,2 miljoonaa oli alustava arvio. Viime vuonna 6 miljoonaa pistettiin talousarvioon tätä varten, tämä 8 miljoonaa. Nämä luvut eivät nyt oikein täsmää. Entä sitten Luxemburgin rakennusten turvallisuus? Sinne on pistetty 150 uutta työntekijää. Minkälainen turvallisuusalan firma tässä on taustalla? Kun tarkastelee Epson sivustoja internetistä, niin näistä 150 turvallisuus henkilöstä on esitetty jo tarjouskilpailupyyntö, mutta budjetista ei vielä päätetty jäsenten määrä, kun on vähentynyt, niin 46 meppiä vähemmän ja 150 avustajaa vähemmän, niin uskon, että minun olisi vaikea selittää äänestäjille, niin miksi siitä huolimatta parlamentin talousarvio kasvaa kolmella puolella prosentilla. Thank you. Mr. Kiitoksia. Edustaja Uzakov, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti myös tästä esityksestä. Haluaisin kysyä lisärahasta, koska tässä on 3,52 prosentin lisäys, eli 71,7 äh, miljoonaa, mikä taas sitten puolestaan merkitsee sitä, että tässä on varattu myös lisärahoitusta. Voisiko me saada jonkunnäköisen taulukon siitä, miten nämä 40 miljoonaa on tarkoitus käyttää, nämä lisä 40 miljoonaa. Siitä olisi kovasti hyötyä, jotta voisimme katsoa tätä siltä näkökulmasta paljon, kun miten tätä rahaa käytetään. Sitten puhuitte myös tästä luonnoksesta. Kohdassa 32 asiantuntemus, 15,7 prosentin lisäys. Haluaisin vain tietää, mistä se on lähtöisin. Lisäksi luvut, varsinkin niiltä, jotka työskentelevät avustajina, kuulimme juuri teidän tavoitteenne Brexit-avustajien suhteen. Saammeko lisätietoa tästä? Ja lopuksi siitä, mikä liittyy budjettiin, on tämä Eurooppa-kokemus. Hienoa, että meillä on kolme tällaista edustusta Ranskassa, mutta esimerkiksi Baltian alueella kolmessa maassa – Venäjän rajalla. Me haluaisimme kyllä myös jotain tämän kaltaista. Eli tässä on kysymys epätasa-arvosta. Kiitos. Kiitos. Mr. Uh, Buselager. Edustaja Buselager, seuraavaksi olkaa hyvä. For presenting your numbers, I'm here. Paljon kiitoksia siitä, että esittelitte nämä luvut meille. Istun täällä päin. Luonnollisesti me vihreissä todellakin haluaisimme tietää, mitkä ovat nykytalousarvion hiilidioksidiseuraamukset. Ja esimerkiksi jos me nyt hyppäisimme suoraan noihin 12,3 prosenttia kasvaneisiin energiakuluihin, tässä luonnollinen kysymys on tietenkin se, onko tämä johtunut hintojen noususta – Haluaisin ymmärtää hiukan paremmin, mitkä ovat ympäristövaikutukset näiden lukujen takana. Se auttaisi suuresti. Ja haluaisin mennä myöskin eräisiin lisäasioihin, jotka mielestäni ovat hyvin tärkeitä. Luonnollisesti meillä Pitäisi olla tilanne, että jokaisella budjettivaliokunnan jäsenellä on kaksi avustajaa, että voisimme tarkastella näitä asioita. Mm, I think it's uh, quite hard to... Olen sitä mieltä, että on melkoisen vaikea ymmärtää, äh, miksi kulut nousevat, kun jäsenten määrä laskee. Yleisesti ottaen Vihreät mielestäni, ja tätä tulisi toistaa, ovat sitä mieltä, että tuo yleiskulukorvaus vaatii tarkat, selkeät säännöt. Olemme tyytyväisiä tietenkin siihen, että kaiken kaikkiaan se on äm, laskenut, mutta olisi kyllä hyvä, että meillä olisi pakolliset säännöt asiasta ja että asiaa myöskin selvitettäisiin. Tätä on varmaankin käsitelty parlamentissa jo. Ja sitten äh, nuo henkilöstökulut, äh, täällä on kasvua, jotka, joka on erityisen suurta liittyen meppien määrän huomioon ottaen. Ei, ei kaiken kaikkiaan, kun katsomme poliittisia ryhmiä, mutta mitä tulee turvallisuuteen, sihteeristöön ja kaikkiin näihin kysymyksiin, kaikki nämä kulut kasvavat ja kasvavat myöskin siis jäsentä kohti. Toinen asia, jota, mistä minä en oikein tiedä, ovat nämä yleiskulut yleisiin toimiin. Tästä puhutaan henkilökunnan äh, velvollisuuksiin kulkuvaa kolmen äh, toimipaikan välistä matkustamista. Näissäkin on, ovat kulut nousseet 3,3 äh, prosenttia. Siis johtuuko tämä nyt siitä, että me matkustamme enemmän vai siitä, että matkustamisen kulut ovat nousseet. Ja voisimmeko saada tässäkin yhteydessä hiilidioksidipäästöjä koskevat analyysit? Se olisi avuksi. Jos katsastelemme tuota vierailijakeskusta, minä olen federalisti ja parlamentti mielinen ja niin edespäin, Euroopan mielinen, joten ne yleisesti ottaen olen kaiken sellaisen puolella, jos, joka ikään kuin esittelee ulkopuolelle, ulkopuolella työtämme, mutta haluaisin tietää, onko tästä Europa Experience-keskusjärjestelmästä mitään tietoja, onko meillä tietoja siitä, että jollakin tavalla tämä itse asiassa auttaisi tai että se olisi hyödyllinen tapa esitellä parlamentin toimintaa, vai pitäisikö muunlaisia keinoja suosia näiden fyysisten keskusten ja rakennusten sijaan? Tässä oli nyt vain alkua kysymyksille, mutta tämä osoittaa, että meidän pitää saada enemmän ymmärrystä mm, jokaiseen kohtaan. Sitten voimme tuota talousarviota puolustaa myöskin kotona ja kaikenlaisissa vaalipiireissä. Sen sijaan, että olisimme täällä ikään kuin vain seuranneet tapahtumaa ymmärtämättä, mitä oikeastaan tapahtuu. Edustaja Jongcha. Dziękuję bardzo. Tak, nasz, naszą grupę oczywiście... Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän poliittisessa ryhmässämme olemme aina valmiita etsimään säästöjä. Emme halua sanoa kuitenkaan, että pitää etsiä säästöjä hinnalla millä hyvänsä. Ei suinkaan. Me toivoisimme, että voisimme tarkastella talousarviota ja tarkastella hallinnollisten palvioiden Laatu esimerkiksi. Me tarvitsemme hallintoon todellisia ammattilaisia, kun on kyse aloista, joilla täytyy ponnistella enemmän. Täällä puhuttiin tänään näistä passerel-menettelyn kautta parlamenttiin henkilöstöhallintokaavion tulevista viroista. Meidän täytyy aina perustella, mikäli tällaisiin toimiin ryhdytään. Minun mielestäni tämä budjetin viherryttäminen hieman minua hämmentävää, hämmentää, koska minä en oikein tiedä, mitä tämän termin taakse kätkeytyy. Noin pari viikkoa sitten käytiin lävitse eri parlamentin rakennuksia ja havaittiin, että jotkut lämmitysputket ja muut eivät olleet aivan kunnossa, mikä tarvitaan uusia investointeja, niin kuin nyt aiotaan tehdä. Siksi että laitteita tarvitaan, täytyy asentaa tai parantaa, ja samalla puhutaan Euroopan parlamentin talousohjelman vihreyttämisestä, niin kuinka tullaan parlamentissa jatkossa käyttämään energiaa, mitä energian lähteitä tullaan käyttämään. Me täytyy tarkastaa myöskin kiinteistöjen käyttöä. Onko niiden osalta joitakin rajoituksia, jotka estävät vihreyttämisen. Kiitos. Thank you, Mr. Albrecht. Edustaja Albrecht. Thank you, President. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Kolme kommenttia, yksi kysymys lopuksi. Ensimmäinen kommentti, kun kuulen tässä kollegoiden puhuvan, niin on selvää, että tarvitsemme erittäin selkeän viestin siitä, mikä, mitkä ovat suorat ja epäsuorat seuraukset parlamentilla ja neuvostolle Brexitistä. Sitä me tarvitsemme. Sitä kansalaiset kysyvät. Säästämmekö rahaa vai emmekö säästä? Tietysti esimerkiksi rakennuskuluja ei voi vähentää, mutta ihan tällainen yksinkertainen tieto olisi kyllä todella hyödyksi. Toiseksi, ja tämä on minun henkilökohtainen kommenttini, me edelleen keskustelemme tästä asiasta. Miksi täytyy kaikki järjestää aina Strasbourgissa, lukuun ottamatta Meillä on yhä enemmän siellä kokouksia yhä enemmän valtuuskuntia, valiokuntakokouksia ja ties mitä. Eli Strasbourgissa ei ole mitään aikaa tavallisen mm, kokouksiin. Mikä mm, kustannus siitä aiheutuu? Ja minusta meidän tulisi ainakin jossain määrin nyt tätä katsoa tulevaisuudessa. Kolmanneksi, hyvin henkilökohtainen kommentti. Ehkä tässä nyt on jäänyt minulta jotain väliin, mutta koronaviruksessa on kysymys likaisista käsistä – Missäs meillä on kunnon käsipysypaikat täällä parlamentista? Kylmää vettä tulee hanoista ja satoja ja tuhansia ihmisiä tulee tänne paikalle ja kysyy sitä, miten on mahdollista Euroopan keskustassa, eikä meillä ole lämmintä vettä. Ymmärrän kyllä kaikki ongelmat, jotka liittyvät näihin bakteereihin, ties mihin, mutta kyllähän tässä nyt jotain pitäisi tehdä. Ja nyt sitten kysymys 2021 on uusi, ensimmäinen uusi äh, rahoituskehyksen vuosi. Ja me olemme tässä julkaisemassa Michellin ehdotusta. Yksi niistä tärkeimmistä on jälleen se, että vähennetään näitä hallintokuluja. Jos verrataan edes tähän Suomen ehdotukseenkin, niin mitä seurauksia tällä on parlamentille, tällä ehdotuksella, niin teidän ensireaktion tiedän, että poliittisestihan tämä nyt ei mitään todella yksinkertaista ole, mutta me parlamenttina olemme tietysti sanoneet, että ei, hallinnon vähentäminen kuitenkin on yhä vaarallisempaa, jotta hallinto toimisi. Kysymykseni onkin siis siinä, että mikä teidän reaktionne tähän nyt on. Stefanuta. Edustaja Stefanuta seuraavaksi. And thank you for your presentation. I think... Paljon kiitoksia, kiitoksia puheenvuorostanne. Äh, uskoakseni se, mitä sanoitte, oli erittäin hyvin äh, tehty yhteenveto, mutta meillä on toinenkin kysymys ja se on tämä. Tulemmeko me taistelemaan tällä kaudella sen puolesta, että voisimme kansalaisille esittää, mitä Euroopan parlamentti tekee ja miksi heidän pitäisi sitoutua sen työhön. Vai jäämmekö me sivuun yhäkin ja vain toteamme, että meidän täytyy äh, pitäytyä sivussa. Tässä on hyvin tärkeitä seikkoja. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että uskoakseni tämä Euroopan parlamentin luoma ohjelma oli erittäin, erittäin hyödyllinen. Monemmat, monet täällä nyt istuvat jäsenet ovat varmaankin tämän jälkeen vuoksi päässeet parlamenttiin, sillä aikaisemmin nuoret eivät äänestäneet, tällä kertaa he äänestivät. Nyt meillä on muutama sata tuhatta nuorta, jotka odottelevat äh, tuloksia, katsovat meihin ja pohtivat mitä seuraavaksi. Nyt jos me leikkaamme viestintäkuluja ja palaamme asiaan vuonna 2024 ja näin sanomme kansalaisille, teemmekö näin vai olemmeko me jatkuvasti yhteyksissä näihin ihmisiin, jotka ovat jo meidän tiedostoissamme, jotka todellakin haluaisivat osallistua enemmän? Haluaisin pääsihteeriä siis äh, hänen johtajuudestaan kiittää tässä yhteydessä. Tämä on ollut hyvä hanke. Se on saanut monia ihmisiä äänestämään, sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät ennen äänestäneet. Ja toinen erittäin hyvä hanke, jota kaikki käyttävät päivittäin, on ähm, EPRS, ähm, eli äh, tuo... Ähm, eli tutkimusyksikkömme, joka on kuten tuo Yhdysvaltain kongressin tutkimuspalvelu. Tässä tarkastelen lukuja, ja todellakin ovat nousseet. Tämä osoittaa, että me olemme itse asiassa saaneet aikaan säästöjä tätä kautta toimielimille. Muutoin kaikki omat tutkimuksensa tilaisivat sieltä sun täältä. Ja se tulisi paljon kalliimmaksi kuin se, että meillä on tämä yhteinen ryhmä tutkijoita, jotka meille ää, tietoa ää, hankkivat. Ja sitten Olivia Schastel, tämä mainitsinkin jo. Ää, minä olen sitä mieltä, että on hyvin ää, tärkeää ää, tämä nykyinen tilanne purkaa. Me emme voi olla tilanteessa, jossa parlamentin jäsenet eivät ulkosuudenhallintoon luota tai että he matkustavat vaikkapa viisumilla. Minä yhä ajan tätä asiaa eteenpäin ja me tulemme jatkamaan, kunnes saamme tuloksia. Sitten jäsenten avustajat 2020 2021 ero on, sanoisinpa, äh, lähellä inflaatiotasoa aivan tilastotieteellinen 3,5 äh, prosenttia. Yleisesti kuluthan nousevat tuon indeksin kaltaisesti tyypillisesti toimielimissä, mutta voitte korjata, jos olen väärässä tässä oletuksessa, niin sitten miniparlamenttiin ja mobiiliparlamenttiin liittyen Haluaisin myöskin nähdä enemmän Itä-Euroopan kaupunkeja mukana. On hienoa, että Berliini ja Helsinki ovat täällä mukana. Ljubljanan näin siellä, mutta miksipä ei Bukarestia? Meillä ei vieläkään ole Euroopan unionin virastoa siellä, eikä mitään muutakaan edustustoa. Ja tämäkin voisi rahaa säästää, sillä me emme kaikkia kansalaisia saa tänne Brysseliin näitä hienoja vierailijakeskuksiamme käyttämään, joten ehkä me voisimme hiukan lisätä näitä viestintämenoja. Ja sitten ähm, kyberturvallisuus, kuten tässä jo mainittiinkin. Ja minua tässä yhteydessä kiinnostavat muut ähm, palvelut, kuten esimerkiksi puhetekstiksi. Nämä saattavat vähentää hyvin paljon äh, Ähm, suurien, suurien tekstien ähm, sanelukuluja, jos me saisimme tämän puhetekstiksi appsin toimimaan kätevästi. Kiitoksia. Kiitos teille, Holmeier. Zunächst mal ein herzliches Grüß Gott und meine Fragen hat zum größten Teil niin, kiitoksia. Jan tässä oikeastaan esitti pitkälti minun kysymyksen. Halusin vielä lisätä tämän Brexitin. Haluaisin tietää, että mikä tilanne on eläke, eläkkeissä brittiedustajilla sillä haluaisin lisätä tähän hänen esityksensä jo, että olisi mielenkiintoista tietää, että miten kaikki tämä nyt sitten hahmottuu. Toiseksi itse haluaisin vielä kysyä Aja Kool-rakennuksesta. Öö, ja myös Spark-rakennuksesta. Siellä ensivalmistelut ovat jo käynnissä. Wir werden mal sehen, was tatsächlich hilft. Katsotaan nyt sitten, miten tämä toimii. Laitan tuon kuulukkeen tuonne pöydän alle, ehkä se auttaa. Palanders rakennuksessa on paljon erilaisia kysymyksiä milloin teemme päätökset sen suhteen. Sillä rahoituksesta katsottuna sehän on todella suuri taakka meille riippumatta siitä, mitä tehdään. Mm, suurista summista on joka tapauksessa kysymys. Ja vuonna 2024 eurooppalainen vaali- ja tiedotuskampanja – vuonna 2021. Miten on ajateltu, että mikä tämän äh, sisältö on ja mikä sen pituus on, senkin haluaisin kuulla. Thank you, Madame Keller. Kiitos sitten edustaja Keller. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, koska kyseessä on minun hoitamani asia, minä haluaisin keskittyä näihin kiinteistökysymyksiin. Me olemme varjoesittelijäkollegoidemme kanssa vierailleet rakennuksissa ja säännöllisen huollon ajatus, en tarkoita tässä huonekaluja tai jotain tiettyjä remonttitöitä, vaan sitä, että tässä kyseessä on 2-3 prosenttia rakennusten arvosta. Mielestäni tämä vaikuttaisi hyödylliseltä ja halusin tietää, onko meillä tällaista budjettikohtaa, joka olisi esimerkiksi katto, eristys tai lämmityskuluja varten. Onko tämä mukana talousarviossa? Ja toinen huomio, tämä liittyy ähm, Euroopan Experience-keskuksiin. Kuten kollegat, haluaisin korostaa sitä, kuinka ähm, hyödyllinen tämä toimi on. Olemme sitä arvioineet ja hyvä pääsihteeri myöskin, ja haluaisin vedota näiden kulujen puolesta, sillä nämä ovat hyviä kuluja, jotka menevät siihen, että parlamentin toimintaa esitellään erityisesti niissä jäsenmaissa, joissa tällaista ei vielä tapahdu. Ehkä erityisesti nimenomaan noissa uudehkoissa, tai, tai ikään kuin, no nehän nyt ovat jo teini-ikäisiä jäsenmaita, uudemmissa jäsenmaissa. Ja hyvä pääsihteeri, äh, täällä teidän äh, pitkällisessä esityksessänne minä en löytänyt kuitenkaan äh, sellaista budjettikohtaa, jossa tuo 20.07 olisi mukana tuo synteesi, vaikka tämä oli tärkeä kohta. Kolmas kysymys tämä liittyy Spinelli-rakennukseen, jossa me vierailimme ja hyvin pitkällisesti vierailemmekin innolla vielä kiitokset tästä. Me siellä ähm, sähkötaulut ja lämmityskattilat, näemme, ne täytyy korvata äh, tulevaisuudessa, mutta en näe niitä vastaavaa budjettikohtaa. Mielestäni se olisi tärkeää. Spinellirakennusta ei täällä ole. Näen, että täällä, on, täällä puhutaan ähm, ravintolatiloista, mutta ei näistä teknisemmistä asioista. Ja kuten Monika Holmeier, joka erittäin hyvin tämän kysymyksen tuntee, minä haluaisin todeta, että meidän täytyy nopeasti nyt tehdä töitä sillä, ja tässä olen hiukan hämmästynyt, 10 miljoonaa euroa tai 10,3 miljoonaa Spark-rakennusta varten on ilmestynyt tänne, mutta mitään tarkkaa tietoa meillä näistä ei ole. En minä ainakaan esittelijänä tiedä, mitä tapahtuu rakennuksessa ja mikä näin hirvittävän kuluerän aiheuttaa. Kiitoksia. Guardia Zabal. Kiitos edustaja Guardia Zabal. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron. Täällä on esitetty jo lukuisia kysymyksiä, enkä halua niitä toistaa. Mutta nähdäkseni tämä on kaksi seikkaa, jotka ovat toistuneet useinkin, kun puhutaan parlamentin talousarviosta. Toinen niistä liittyy siivoojiin alihankkijoiden kautta parlamentissa työskenteleviin siivoojiin. Parlamentin palvelut sanovat, että parlamentti kunnioittaa lakia. Niin vähintäänkin täytyykin tehdä, mutta uskon, että meidän pitäisi tarkastella näitä olosuhteita, joissa siivoushenkilökunta joutuu tekemään töitä Täytyy katsoa, vastaavatko heidän olosuhteensa ihmisarvoisen työn määritelmää. Ihmiset, jotka tekevät työtä parlamentissa, pitäisi vähintäänkin voida nauttia näistä oikeuksistaan. Eikä pidä unohtaa myöskään muun tyyppisiä työntekijöitä kuin parlamentin virassa olevia työntekijöitä. Toinen seikka, josta usein on puhuttu, on se, että puhemiesto tekee päätöksiä ja sitten toisaalta meidän valiokuntamme ja Euroopan parlamentti kokonaisuudessaan tekee päätöksiä. Jotkut päätökset tulevat budjettivaliokunnan tietoisuuteen. En menetä päätöksiä hylkää, koska ne on jo, niistä jo päätetty, mutta sitten täytyy löytää rahat. Ja sitten ryhdytään aina neuvotteluihin puhemiestön kanssa, puhemiestön ja budjettivaliokunnan välille. Tämä vaikeuttaa pyrkimystä pitää kiinni tietyistä prosenttiluvuista budjetissa. Ja joskus on myöskin päinvastaisia tilanteita. Parlamentti on äänestänyt jostakin asiasta. Parlamentin enemmistö on tukenut jotain ehdotusta, joka sitten myöhemmin on juuttunut jonnekin erinäisistä syistä. Edellisellä vaalikaudella me pyysimme mahdollisuutta, että avustajat voivat saada palkkauksen, joka vastaisi muun henkilökunnan saamaa palkkiota silloin, kun esimerkiksi parlamentin virkamiehet menivät Strasburgiin. Haluttiin samata korvaukset myöskin avustajille. Joitakin parannuksia luvattiin, mutta tälläkään hetkellä avustajat eivät saa samoja kulukorvauksia kuin virkamiehet. Ja sitten pyydettiin uudelleen, että puhemiehistö pohtisi teknisiä keinoja, jolla voitaisiin ratkaista ongelma, mikäli meppi on esimerkiksi äitiyslomalla eikä pääse täysistuntoon, eikä voi äänestää täysistunnossa myöskään verkkovälitteisesti äitiyslomaa ongelmatta tai kun parlamentin jäsen on pitkään sairaana. Joskus me saattaa olla vaikea tilanne, jotka he pääse äänestämään, eivätkä he saa korvauksia. Asia kyllä luvattiin Asian luvattiin parannusta, mutta tämäkin asia on juuttunut jonnekin. Mikäli täysistunto hyväksyy jonkin asian, niin silloin puhemiston täytyy myöskin toimia täysistunnon päätöksen pohjalta. Kiitos. Tänne esitettiin hyvin paljon kysymyksiä ja kommentteja. Herra Velle voi nyt vastata. President, ich werde mich ähm, bemühen. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin. Ensinnäkin Kiitokset esittelijälle hyvästä yhteistyöstä tähän mennessä. Ensimmäinen kysymys koski sitä, mikä on rakennustemme ympäristöstatus. Myönteiset uutiset ovat se, että uudet rakennukset, varsinkin Martens rakennus, ovat sellaiset, että niistä on sanonut erinomainen luokitus. Eli se on ehdottomasti tällainen esimerkki rakennus Weinberg Seimi, joka ei ole käytöstä. Siitä tulee passiivi energiatalo Adenauer-talosta, joka nyt on miltei valmis 67 prosenttia ainakin siinä aiomme käyttää maalämpölämmitystä ja tämäkin on myös uusinta teknologiaa. Ja olemassa olevissa rakennuksissa, niiden infrastruktuurissa aiomme korvata tekniset laitteet niin, että otamme mahdollisimman ekologiset vaihtoehdot kysymykseen. Liikenne- ja kuljetuskysymyksistä viime vuosien aikana olemme muuttaneet tätä huomattavasti. Käytämme nimittäin Talisjunia Strasbourgin siirtymiseen. Suuri osa työntekijöistä menee sinne junalla ja tämä on erittäin suuri askel eteenpäin. Olemme nopeasti myöskin rakentamassa sähkölatauspisteitä. Meillä on 111 tällaista pistettä tällä hetkellä, jossa autoja voi ladata. Puhemiesto päätti 2019 siirtymäkauden ajaksi ottaa käyttöön kuukausilipun näillä päätoimipaikoillamme niin, että ne korvataan 90 tai 100 prosenttisesti. Ja jokaisella työntekijällä on oikeus ottaa sellainen käyttö. Me tarjoamme mahdollisuutta siihen, että voi hyödyntää näitä lippuja. Ja, ja me tarvitsemme järkevän kannustinjärjestelmän, jotta voidaan siirtyä pikemminkin käyttämään julkisia kulkuneuvoja. Meillä on noin 90 myöskin työpolkupyörää ja tällä tavalla korvaamme yksittäisiä esimerkiksi automatkoja huomattavasti ympäristöystävällisemmällä liikennemuodolla. Ja Brysselin ympäristön olemme ehdottaneet, että vältettäisiin tätä tarpeetonta eri toimielinten välistä liikennettä ja meillä on tällainen mahdollisuus käydä esimerkiksi neuvostossa komissiossa jalan tai pyörällä niin, että me aiheuta lisäliikennettä itse. Rakennusstrategia 2019-2021 on rakennusstrategia, joka on edelliseltä puheenjohtajistolta peräisin. Parlamentissa olemme päättäneet, että meillä on nyt riittävä toimistokapasiteetti, varsinkin täällä, byro, äh, täällä Brysselissä, mutta aiomme katsoa myös tilannetta myös sitten Strasbourgissa ja tämän suhteen asetamista uusia painopistealueita, varsinkin tämän Eurooppa-kokemuksen myötä. Ja aiomme hankkia uusia fasiliteetteja, varsinkin remontoida. Remontointi on tärkeä teema. Meidän rakennuskantamme on kyllä uusi, mutta siinä vaiheessa kun se on 25-30-vuotinen, niin tarvitaan ehdottomasti saneerausta. Ja siis trilogia varten tätä rakennuskantaa myöskin hankimme. Kolme prosenttia on tarkoitus remontoida rakennuskannastamme ja tämä suositus annetaan siis muille ja aiomme soveltaa sitä myös itsemme täällä Euroopan parlamentissa. Ja viime vuosina olemme keränneet 30 miljoonaa euroa, 98,8 prosenttia budjetista on saatu kasaan 70 ja 80 miljoonaa euroa on myös on tämä keräilysiirron suuruus. Ja Adenauer-rakennuksen kohdalla Luxemburgissa rahoituksessa 100 miljoonaa euroa on säästetty siksi, että nämä kulut on kyetty jo kattamaan, kun rakennusta on rakennettu eteenpäin. Ja tästä on tietysti hyötyä myös eurooppalaiselle veronmaksajalle. Sitten kysymys, joka koskee EMAS-strategiaamme. Tavoitteenamme on olla siinä vielä kunnianhimoisempia. Me olemme tehneet ehdotuksen puhemiehistössä siinä, että kaikki tavoitteet vihreämmäksi parlamentiksi, niitä viedään joko eteenpäin – tai kehitetään lisää tai molempia. Esimerkiksi hiilidioksidipuolella vähennystä 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Nyt olemme päättäneet 40 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Henkilökuljetuksissa halusimme säästää 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Nyt olemme päättäneet 30 prosenttia vuoteen 2024 mennessä, eli puolet nopeammin. Kaasun käytössä vähennystä 25 prosenttia vuoteen 2024 mennessä. Uudistuvat energialähteet, vanha tavoite 10 prosenttia, nyt 25 prosenttia vuoteen 2024 mennessä. Sähkönkulutus 20 prosentista 20 prosenttiin siis siirrytään vuonna 2024 mennessä. Paperin kulutus, vanha tavoite 15 prosenttia vuonna 2025 mennessä, nyt 50 prosenttia vuoteen 2024 mennessä. Vedenkulutus, vanha tavoite, 2 prosenttia vähennystä, nyt 15 prosenttia. Minä voin lukea näitä lukuja tässä vaikka kuinka paljon. Ja uusi puhemiehistö on siis asettanut ympäristötavoitteet selkeästi tiukemmaksi ja tiukentanut ylipäätään näitä tavoitteita, mikä merkitsee sitä, että seuraavina vuosina nämä yksittäis toimenpiteet, joista päätetään, niiden avulla tehdään sitten todellisuutta näistä tavoitteista. Puhuitte myös Euroopan parlamentin ulkoisesta läsnäolosta. Meillähän on Washingtonista, Washingtonissa ollut kymmenen vuoden ajan jo edustus ja siellä on kyselty sitä, että me tulemme Eurooppa-neuvostosta alun perin. Tätä ei enää tapahdu, vaan sen myötä, kun meillä on siellä erilaisissa valtuuskunnissa useatkin, useatkin edustajat ovat käyneet, niin me olemme selkeästi saavuttaneet tavoitteen ja tehneet itsemme tunnetuksi. Tässähän kysymys sinänsä ei ole ulkopolitiikasta, jota hoidetaan ulkosuhdehallinnosta, vaan esimerkiksi siitä, että esimerkiksi kansalaisoikeuksien valiokunta, silloin kun kysymys on tietosuojasta, käy keskustelemassa paikan päällä tahojen kanssa, kuten esimerkiksi myös maatalouspoliitikot ja liikennealan asiantuntijat. Ja tästä syystä täällä läsnäolo on kyllä hyvin perusteltua. Tämä koskee myös Lontoota puhemiehistö päätti, että aiomme olla taas läsnä Lontoossa. 3,7 Euroopan unionin kansalaista asuu Lontoossa. Eli me emme nyt Brexitin jälkeen voi kohdella Lontoota ja brittejä kuten kolmatta valtiota, vaan meidän täytyy ehdottomasti ottaa huomioon se, että meillä on siellä paljon kansalaisia, joilla voi olla ongelmia joilla, ja on tärkeää, että olemme yhteydessä näihin ihmisiin. Ja siitä syystä olemme päättäneet, että olemme läsnä myös monenvälisissä järjestöissä, ASEANissa, YKssa, Afrikan unionissa. Tällainen monenvälisyys, aina kun se on uhattuna, niin tämä on kyllä oikea toimenpide siinä suhteessa. Lisäksi esititte kysymyksen hasselmoor päätöksistä Tässä on tämä toimintasuunnitelmamme. Ja 85-90 prosenttisesti kaikki nämä vihreät tavoitteet on täytäntöön pantu. Ja nyt siirrymmekin sitten uuteen vaiheeseen, jossa nämä tehdyt päätökset täytyy täytäntöönpanna käytännössä. Ja meillä on nyt uusi järjestelmä tässä toimikaudessa puhemiehistö tietyn ajan kuluttua, ehkäpä puolentoista vuoden kuluttua, tarkastaa sen, että ovatko nämä toimenpiteet johtaneet niihin tavoitteisiin, joita niillä on haettu. Jotta päästäisiin todella siis niihin tavoitteisiin, joita on pyritty saamaan aikaiseksi. Edustaja Vintsik esitti kysymyksen vaalikampanjan jälkeisestä ajasta, miten kampanjan suhteen kävi. Euroopan vaalien aikana saimme paljon hyviä kokemuksia myös siitä, miten läsnä olimme kansalaisten luona. Ensinnäkin tietysti näissä omissa ulkoisissa toimistoissamme, mutta olimme myös läsnä ulkoisissa medioissa, jossa vahvistimme näkyvyyttämme. Lisäksi myös sen myötä, että olemme olleet aktiivisia, kuten Stefan Utta täällä viittasikin, Ground Game-kampanja, mitä Eurooppa tekee minun hyväkseni, 300 000 kansalaista olivat suorassa yhteydessä Euroopan parlamenttiin ja totesivat, että haluavat kampanjoida. Ja on tärkeää, että nämä 300 000 kansalaista ei nyt sitten jo, eivät joudu odottelemaan seuraavan neljän vuoden ajan, että pääsevät tekemään yhteistyötä kanssamme, vaan meidän täytyy toimia niin, että me huolehdimme heistä ihmisinä, jotka ovat jotka haluavat huolehtia Euroopan parlamentista ja sen tulevaisuudesta. Eli ihan konkreettisesti nyt esimerkiksi monivuotisessa rahoitussuunnitelmassa otetaan huomioon se, että eivät pelkästään edustajat neuvottele tästä, vaan että kaikkea tätä johdetaan aivan avoimesti. Tämä eh, tietysti liittyy sitten suoraan myös Euroopan tulevaisuuskonferenssiin. Me tarvitsemme näin ollen pysyvän edustuksen tällä tavalla. Euroopan, Eurooppa-kokemus ja parlamentaariumit, mobiiliparlamentaariumit ovat tässä suhteessa myöskin tärkeässä asemassa. Ihan käytännön esimerkkinä muutama kuukausi sitten vasta perustimme Suomessa Helsinkiin tämän Eurooppa-kokemuksen uuteen kirjasto, kansaskirjastoon. Sitä ennen meillä oli 3000 vierailijaa vuodessa, nyt 100 000, 130 000 vierailijaa mikä merkitsee, että Eurooppa-kokemus on se mahdollisuus meille siirtyä tällaisesta pienimuotoisesta viestinnästä massaviestintään. Ja Strasbourgissa äskettäin avattiin tällainen. 160 000 vierailijaa Strasbourgissa. Tai parlamentarium täällä Brysselissä, 2,5 miljoonaa vierailijaa. Eli tässä meillä on todellinen mahdollisuus siirtyä tällaiseen massaviestintään isommille ryhmille. Ja puhemiehistö päätti, että, että mm, ihmiset eivät tule pelkästään Berliinin tai kaikkiin suurempiin pääkaupunkiin. Seuraava muuten, joka avataan, on Tallinnassa. Tässähän puhuttiin Baltian maista 23. Tallinnassa avataan oikein suuri Eurooppa-kokemus. Ja toivottavasti kaikki pääsevät sinne ainakin kerran vuodessa käymään. Ja näihin maihin investoinnit ovat tärkeitä. Joissain budjettikohdissa voi olla hiukan epäselvää se, miksi nämä luvut ovat pienemmät kuin aiemmin niin kuin vaikka VAIS-rakennuksen kohdalla. Se johtuu siitä, että se on jaettu kahdelle vuodelle. Kysymys ei ole kokonaissummasta, vaan ensin on 11,9 miljoonaa ja sitten 8 miljoonaa. Ja ne tulevat eri budjettivuosina käyttöön. Luxemburgin kohdalla sitten vähennysmenettelyt ulkoisilla työntekijöillä. Turvamiesten tarjouskilpailussa äh, on edetty ja mitä päätöksiä vielä ei ole. Teidän vuonna 2021 on tarkoitus rekrytoida Brexit-kysymys sitten, miksi ei ole selkeitä vähennyksiä näissä molemmissa budjettikohdissa, kun kysymys on kulutuskustannuksista ja avustajista. Kysymys on siitä, että alkuperäinen Brexit Päivämäärä oli jo alun perin vuonna 2019, eli lähdimme liikkeelle siitä, että 2019 meillä olisi huomattavasti vähemmän edustajia paikalla. Näin ei kuitenkaan ollut. Ja sitten näiden tapahtumien seurauksena nämä erot eivät ole niin suuria. Kulut lasketaan myös sen mukaan, miten näitä varoja käytetään. Esimerkiksi usein avustajat eivät välttämättä siirrä näitä summia mepeille. Me lähdemme lähtökohtaisesti siitä, että niitä käyttäisiin enemmän, mutta esimerkiksi monilla mepeillä on vielä neljäs avustaja ja näemme, että avustajien osallistuminen esimerkiksi valiokuntakokouksiin ja minitäysistuntoihin on suurempi kuin ennen aiemmassa, äh, aiemmalla toimikaudella. Siitä syystä näitä lukuja täytyy muuttaa. Sitten kysyttiin hiilidioksidipolitiikastamme ja näitä sel- viittasin on näihin selkeästi tiukennettuihin tavoitteisiin 50, 40 prosenttia vähennystä vuoteen 2050 mennessä ja sitten myös henkilökuljetuksissa. Tämä yleinen kulukorvaus on aina jatkuva keskustelun aihe tietysti puhemiehistössä ja sitä se on tulevaisuudessakin varmasti. Euroopan kokemuksesta vastasinkin jo. Täällä todettiin, että tuetaan myös näitä uutta 89 paikkaa. Ne eivät muuten johda mihinkään lisäkustannuksiin, koska niitä hyödyntävät sellaiset avustajat, jotka ovat jo työskennelleet työskentelemässä ryhmissä. Eli tämä on tekninen välttämättömyys, mutta ei merkitse lisäkustannuksia. Puhuitte myös energialähteistä. Sanoin, että me hyödynnämme uusia energialähteitä, esimerkiksi maalämpöä Luxemburissa, mutta meidän täytyy myös näissä vanhoissa rakennuksissa pyrkiä parempaan energian hyödyntämiseen. Minä näen, että sinun vielä paljon muistiinpanoja jäljellä mutta meillä on muitakin asioita esimerkiksi No, minä yritän vastata niin pitkään kuin vain voin. Edustaja Olbricht kysyi Strasbourgista lisäkustannuksista. Laskelmia on tehty jo parin vuoden ajan. Kyse on kolmesta toimipaikasta, ei välttämättä Strasbourgin kustannuksista, vaan kuljetukset kolmen paikan välillä. 100 miljoonaa euroa vuodessa koituu tästä kylmä vesi ja legionella bakteeri. Ongelma on se, että me eivät säännöllisesti käytä kuumaa vettä. Tämä johtaa legionella bakteerivaaraan ja terveyshaittoihin. Tämä liittyy tähän kylmään veteen. Kylmää vettä koskevan kysymykseen nopeasti käyn asioita lävitse. Edustaja Holmeier viittasi eläkerahastokysymykseen. Eläkkeiden osalta Tämä ei nyt ei suoraan liity eläkkeeseen meidän talousarveemme, mutta mikäli ei oikeastaan puhua, tätä varten tarvittaisiin pidempi keskustelu, enemmän aikaa kuin mitä puheenjohtaja minulle on valmis antamaan. kol rakennus Ai te sallitte, että minä puhun tästä. No hyvä. Meillä on melkoinen vaje, valtava vaje eläkerahaston puolella. kol rakennuksesta eh, sille tarvitaan kunnostuksia, kunnostuksia erityisestikin kokoushuoneisiin ja kun teknisistä trilogeista on kyse. Ei ole mahdollista toimia rakennuksessa PHS-rakennuksessa. On meneillään tarjouskilpailu, joka tarkoituksena on seuraavalla vaalikaudella vuodesta 2024 eteenpäin ryhtyä rakennustöihin. Silloin määrä aloittaa rakennuksen osalta työt. Edustaja Keller puolestaan viittasi säännönmukaiseen kunnostukseen. Todellakin 3 prosenttia vuodessa pistetään rakennusten kustannuksiin niiden kokonaissummasta. Meillä on tällä hetkellä y- kokonainen yksikkö, joka vastaa kunnostustöistä. Budjettikohdat on, tai kustannukset tähän jakotat useamman budjettikohdalle. Voin kahdenvälisesti sel- selvittää tätä asiaa vielä. Spark-rakennuksesta kysyttiin, mitä sen suhteen tehdään. Edustaja Stefanuuta puhui ylistyksen sanoja EPRstä ja että ulkosuhdehallinnon ohteen suhteen pitäisi siis saada avoimesta aikaan ja tiukka jako sisä- ja ulkopolitiikan välille ei enää ole olemassakaan. Ilmastopolitiikka myöskin ulkopolitiikkaa, maahanmuuttopolitiikkaa myös sekä, sekä sisäpolitiikkaa että ulkopolitiikkaa. Edustaja Kärtiän Zapal puhui työolosuhteista. Me jatkuvasti valvomme työntekijöiden työolosuhteita mutta kun tarjouskilpailuja esitämme, me aina edellytämme sitä, että kun se työolosuhteet taataan työntekijöille, kun se ulkoista työntekijöistä. Viimeinen seikka, joka liittyy puhemiehistöön, budjettivalikuntaan ja talousarvojen valvontavaliokuntaan, on totta, että nämä kolme elintä ovat joskus hieman eri linjoilla, erimielisiä. Ja mitä konkreettisen kysymyksen, joka liittyy avustein, meillä on jäsenten ohjesääntö, ja myöskin omat sääntönsä virkamiehen varten ja säännöt varten. Mitä konkreettisiin päätöksiin puhemistossa tulee, siellä käydään intensiivistä keskustelua asioista ja sitten enemmistöllä puhemiehistö teki päätöksen siitä, että on kolme erilaista järjestelmää, yksi jäsenille, yksi työntekijälle ja yksi avustajille. Keskustelun jälkeen puhemista päätyi tähän. Kiitoksia paljon siitä, että olette paikalla kokouksessamme. Kiitos puheenvuorostanne. Nyt varapuhemies Pereira saa vielä puheenvuoron. Mutta tällä minun täytyy sanoa, että aika on loppumassa käsiin ja meidän pitäisi oikeastaan olla jo käsittelemässä seuraavaa asiaistusistalla. Kiitoksia puhemies. Aion puhua ihan lyhyesti vain. Joo, muutama huomio vain. Ja aluksi totesin, että kyse ei ole pääsihteerin esityksestä, joka tullaan hyväksymään 9. päivä maaliskuuta vasta puhemiestössä. Ja kun tarkastellaan seuraavaa puhemiestön kokousta ja sillä tehtävää päätöstä, tämän päivän keskustelu on erittäin tärkeä. Ensinnäkin voisin todeta, että olisi tarpeellista ryhtyä lisäponnisteluihin, jotta meidän jokapäiväinen työmme saadaan tehtyä ja että saadaan parlamentin työtä tunnetuksi parlamentin ulkopuolellakin ja että ymmärretään, mitä parlamentti tekee. Me sijoitamme kyllä kiinteistöihin ja laitteisiin, ei siinä mitään, mutta tarvitsemme myöskin strategiaa. Meillä on kiinteistöstrategia vuoteen 2018 vuodesta 2018 eteenpäin ja sitten kustannuksia on pyritty vähentämään – etsimään vaihtoehtoja. Esimerkiksi rakennuksen ostamisen sijaan on vuokrattorakennuksia. Viron kiinteistöstrategia on voimassa vuodesta 2018 eteenpäin. Ja meidän täytyy todellakin järkevällä tavalla käyttää hyväksemme vähäisiä resurssejamme. Tämä pätee myöskin niin sanottuun vihreään parlamenttiin, ympäristöystävälliseen parlamenttiin. Me pyrimme vähentämään hiilidioksidipäästöjämme myöskin kun on kyse kuljettajapalvelusta, mutta jäsenet eivät välttämättä tiedä vielä riittävästi näistä toimista. Puhemiston pitäisi tehdä työtä sen puolesta, että mepit paremmin tietävät, mitä kaikkea työtä puhemistossa on tehty. Mikäli ei parlamentin sisälläkään tiedetä sitä työtä, jota tehdään ja mitä ponnisteluita tehdään, niin saatteko sitten ulkopuolella. Lopuksi muutama sana Brexitistä. Minä ymmärrän kyllä täysin, että te haluatte tietää, mitä Brexitin myötä tulee tapahtumaan, kun, kun on kyse parlamentin menoista. Mutta ongelma nyt on siinä, että Brexit ei ole kunnolla vielä toteutunut ja miten tämä heijastuu eurooppalaisen parlamentarismiin? Kuinka voimme selvittää kansalaisille, mitkä ovat eurooppalaiset arvot? Näitä tarkoituksia varten meillä on Europa Experience näyttöt esimerkiksi. Ne ovat meille erittäin tärkeitä ja ne täytyy voida toteuttaa Euroopan unionin talousarvio tai Euroopan paremmin talousarvion varan kautta. Kiitoksia ja tulemme ottamaan tämän keskustelun jatkossakin. Tässä yhteydessä kiitokset vierailijoille erittäin tyhjentävistä selvityksistä. Kiitän myöskin edustaja Chastelia siitä, että hän luopuu loppupuheenvuorostaan, koska olemme jo 10 minuuttia aikataulusta jäljessä. Hyppäämme nyt suoraan seuraavaan asiaan esityslistalla. Kyse on yhteisö kokouksesta, jossa mukana on kolme valiokuntaa. Tarkoituksena on käsitellä eurooppalaista kestävän kehityksen rahastoa yhdessä muiden valiokuntien kanssa.